sain, aion allekirjoittaa tavanomaisen lainsäädäntömenettelyn mukaisesti säännön 74 mukaisesti, joita muutamia seitsemän uutta säädöstä ja nämä näiden säädösten otsikot mainitaan tämän